Kuuluuko Suomen tulkkaus? Suomen tulkki kysyy tässä vaiheessa. Prove the last minutes. Voimmeko me hy- hyväksyä pöytäkirjat kokouksen päättymiseen mennessä, jos kukaan ei kovuta nokkansa, niin ne hyväksytään. Hyvä. Ja sitten vielä <clears throat> nopeasti trilogista, joka koskee kaasuvaroja, PPAta ja kaapeleita. Mehän saimme tämän trilogin päätökseen ja me sovimme kaikista jäljellä olevista kysymyksistä komission ja neuvoston kanssa näistä kolmesta asiakokonaisuudesta. Haluan kiittää Antonio Lopesia, joka oli valmis jo ennen kesää. Kathleen äh, Stein ja minä äh, teimme työtä ja haluan kiittää esittelijöitä ja haluan kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä, henkilöstöä kaikki nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat Nämä ovat sellaisia asioita, jotka liittyvät monien ihmisten turvallisuuteen kotipuolessa. Varmasti tämän trilogin tuloksena eh, Euroopasta tulee turvallisempi paikka. Tämä tarkoittaa sitä, että standardit ja normit ovat taas otsikoissa. Ja varmasti tulemme keskustelemaan koordinaattoreiden kokouksissakin tästä asiasta. Joka tapauksessa me olemme nyt päättäneet yksinkertaistaa ja päivittää standardeja ja normeja monilla turvallisuuteemme liittyvillä aloilla. Haluan kiittää teitä tästä. Sitten halusimme päivityksen copyright-työryhmän työstä. Kathleen, olitko sinä tässä kokouksessa? Kathleen ja Dan olivat molemmat kokouksessa. Kiitos viime torstaina tämä kokous pidettiin ja komitean jäsen oli paikalla. Me keskustelimme siitä, miten rajat ylittävää audiovisuaalisten tiedon ja materiaalin saantia voitaisiin unionin alueella helpottaa. Paikalla oli monia sidosryhmiä. He saivat viiden minuutin ajan esitellä omia ajatuksiaan. Ja um, keskustelun pohjalta voin sanoa, että on olemassa lykyis, lukuisia bisnesmalleja olemassa ja digitaalinen todellisuus, jossa me elämme, sitä eivät kaikki läsnä olleet noteraneet ja tunnustaneet, kuten olemme aikaisemminkin sanoneet. Meidän täytyy keskustella uusista tekijänoikeusehdotuksista, kunhan ne on pöydällä. Luulin, että olisimme saaneet asiat kuntoon siinä yhteydessä, mutta koska kyse on mon- hyvin monimutkikkaista asioista ja monia henkilöitä on tässä mukana, niin kyllä tämä nyt venyy vielä vuoden loppuun asti tämä prosessi. Me kerromme kyllä, miten asiat etenevät. Tämä on mielenkiintoinen, hyödyllinen prosessi, mutta täytyy sanoa, että on olemassa keskeisiä toimijoita, jotka pitävät omista kannoistaan kiinni. Eli jos eivät he tunnusta faktoja, niin tämä saattaa muuttua vielä hankalammaksi tilanteeksi. Minä toivon, että me saamme asiat kuntoon omalla työllämme ja yhteistyöstä, yhteistyöllä muiden kanssa, jota, jotka tätä asiaa käsittelevät. Keskustelu oli aika lailla tuskastuttavaa. Kuluttajia ei kovinkaan usein otettu keskusteluissa esille, mutta kuitenkin. Olen ihan samaa mieltä Catherinein kanssa omasta näkökulmastani olin kovasti pettynyt. Minä koin puhujista, että olisimme katsoneet kymmenen vuotta peruutuspeiliin eikä eteenpäin ollenkaan. Ja, ja sitten kovasti kysen, kyseenalaistin heitä tästä näkökulmasta, mutta kuten Catherine sanoi, että he tykkäävät vanhoista bisnesmalleista, he eivät näytä olevan avoimia niistä mahdollisuuksista, joita uskon olevan ja joiden uskon kovasti kasvavan. Tämä kasvattaa esiasiakaspohjaa, tarjoaa paremman kokemuksen asiakkaille. Sopu näyttää olevan tosi kaukana tässä vaiheessa. Okay. Um, long way away. Selvä. Kaukana varmaankin, mutta syyskuussa komission on kai määrä jo jotain sanoa. Muita kommentteja tai ajatuksia? Hyvä. Seuraava kohta esityslistalla. on Anlin van Bossautin mietintö kohti parempaa sisämarkkinan säätelyä. 190 pää, muutosehdotusta esitettiin ennen ensimmäistä takarajaa ja toisenkin takarajan, takarajaa mennessä tuli uusia tarkastuksia. Tämä toinen takaraja asetettiin, koska tässä siinä väliaikana ilmestyi tutkimus ja me halusimme antaa ihmisille mahdollisuuden esittää tarkistuksia, jotka liittyivät tutkimuksen kattamiin aiheisiin. Haluaisiko esittelijä selostaa tilannetta ja sen jälkeen annan puheenvuoron varjoesittelijöille, jos toki huomaan, että EPP-varjoesittelijä ei ole paikalla ja sen jälkeen puheenvuoroja. Niin, kertoisin vain teille, että Panos tulee tänne ihan piakkoin, mutta hän on tällä hetkellä yhteisvaliokunnan puheenjohtajana. Hän, hän on nyt sellaisessakin asemassa. Very much. Halli, kiitoksia, Viki. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat varjoesittelijät, hyvät kollegat. Kuten on useampaan otteeseen sanottu, niin tämä on jo toinen kokouksemme ja käsittelemme näitä tarkistuksia, jotka on jätetty. Tämä liittyy tähän teettävämme tutkimukseen. Prosessi ei ollut niin helppo kuin alkuun luulin sen olevan. Tästä olisi pitänyt äänestää jo heinäkuussa mutta määräaikaa tarkistusta jättämiselle siirrettiin ja tämä sitten johti viivästykseen, mutta minä toivon, että huomenna äänestyksen aikana prosessi saadaan hyvään päätökseen. Saanen tässä yhteydessä myöskin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat muotoilleet tarkistuksia ja siten kantaneet kortensa kekoon ja osallistuneet myöskin tähän keskusteluun ja kompromissitarkistusten muovaamiseen. Tänään aamupäivällä vielä varjoesittelijöiden kesken kokoustimme ja keskustelimme tärkeistä kysymyksistä. Me toimimme kyllä hyvin tehokkaasti ja rakentavassa hengessä. Toivottavasti tältä pohjalta saadaan laajaa tukea nauttiva teksti. Ja kuten jo aikaisemmin olen sanonut, niin minulle on tärkeää saada aikaiseksi sellainen mietintö, joka parantaa sisämarkkinasääntelyä. Meidän täytyy tietää, mihin me pyrimme eurooppalaisella sääntelyllä, ja yhtä lailla tärkeää on miettiä, että miksi haluamme saavutettavan nämä tavoitteet. Toissijaisuusperiaatteeseen liittyen sanottaisin, että meidän täytyy arvioida tämänhetkistä tilannetta, meidän täytyy kuulla sidosryhmiä ja panna lainsäädäntö sataprosenttisesti täytäntöön ja arvioida olemassa olevaa lainsäädäntöä jatkuvasti. IMKON pitää antaa kansalaisille selkeä viesti, eli että me haluamme parantaa eurooppalaisen sääntelyn laatua joka virittää toimintaan eikä aiheuta tuskaa. Toivottavasti kaikki voivat tämä mielessä huomenna äänestää. Mitään uusia tarkistuksia ei ole esitetty tämän niin sanotun toisen aallon aikana. Mielenkiinno, tietenkin mielelläni annan kaikille varjoesittelijöille puheenvuoron, mutta ensinnäkin kiitokset avustajalleni Ansofiille ja erityiskiitos Cameronille. Hänestä on ollut kyllä äärimmäisen paljon apua. Oikein paljon kiitoksia molemmille. Ja nyt puheenvuoro muille kollegoille. Thank you, Anna-Maria Kiitoksia, Koratsapilt. Niin, kiitoksia kovasti. <clears throat> Tämä oli erinomainen tämä koko prosessi. Haluaisin kiittää esittelijää Anneliita siitä, että hän otti niin monia asioita huomioon. Tulos on hyvä ja EPP kyllä tukee kaikkia kompromissitarkistuksia. Sanoisin yleisenä huomiona, että tämä on, niin, tämä on erittäin tärkeä mietintö, koska me haluamme tehokkuutta, vähemmän byrokratiaa. Tässä ei ole kyse oikeuksien vähentämisestä, vaan byrokratian vähentämisestä haluamme myös, että se mitä teemme on paremmin täytäntöön pantavissa niin yritysten, kansalaisten, muidenkin <clears throat> kannalta, että kaikki on oikeasuhteista ja tasapainoista. Me haluamme Eurooppa, Euroopassa tehdä sisämarkkinoiden eteen työtä, joka tuo sisä, äh, lisäarvoa. Ja siksi, kun puhutaan tästä puhutaan lainsäädännön eri vaiheista, niin me olemme päättäneet olla lisäämättä lisävaiheita, koska jos tähän prosessiin olisi otettu muita portaita tai askeleita, niin se olisi vain mutkistanut ähm, asioita. Kun ajatellaan sisämarkkinavälineitä, solvittia ja muita, niin on hyvä, että me saatoimme avata keskustelun näistä asioista, mutta emme kaikista, niin että että saatoimme hyötyä tutkimuksen äärimmäisen hyvistä tuloksista siitä, kuinka voimme yhdistää voimamme niin, että voimme yhdessä käyttää olemassa olevia hyviä välineitä hyväksemme sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanemiseksi. Nyt nämä välineet täytäntöönpanna sisämarkkinalainsäädäntöä ovat saatavilla niin kansalaisille kuin yrityksillekin. Olen siis tämän mietinnön takana, ja niin on minun ryhmänikin Saldemosa. Paljon kiitoksia ja myöskin kiitos jostakin kiinnostavista tapauksista, tapaamisista, joita meillä on ollut tämän mietinnön laatimisessa. Minä olen ollut alusta lähtien kriittinen. Minä olen sitä mieltä, että tässä oli liikaa negatiivisia signaaleja Euroopan yhteistyöstä ja lainsäädännöstä. Meidän olisi pitänyt olla selkeämpiä sen suhteen, miten voimme parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Me olemme tarttuneet työhön edenneet, mutta on jotakin aloita, joissa SD-ryhmällä on vielä huolenaiheita. Koko kysymyksen asettelu tämän goldplatingin saavutettuihin etuihin ei se riitä, että pidä ajatella, että tämä gold plating sinänsä on huono, siinä on kummallinen kajo tällä sanalla. Mutta olisi kiva tietää, jos äh, jäsenvaltioille, jotka haluavat mennä eteenpäin, niin heillä olisi myös mahdollisuus mennä siihen kansalaisten ja yritysten eteen. Mielestäni meidän huolenaihe on, että me haluaisimme nähdä, mitä konkreettisia tässä on hallinnon taakan vähentämiseksi, koska tämä voi olla ongelmallista, koska on olemassa kovin monenlaisia hallinnollisia taakkoja. Ja on, on hyvin ajatella tätä hallinnollisia sääntöjä, jotka vaikka ne sinänsä ovat taakka, ovat yhteiskunnan kannalta hyödyllisiä. Koko muotoilu on vähän kummallinen. Ja keskustelu on kummasti sävytön muutenkin liittyen läheisyysperiaatteeseen. Nehän se on, että kun komissio te- tekee lainsäädäntöehdotuksia, Totta kai heidän pitää kunnioittaa läheisyysperiaatetta kokonaisuudessaan. Se, siihenhän sopimukset velvoittavat ne. Ja sitten tämä signaali, että me tuolla, ja me tuolla haluamme eurooppalaista lainsäädäntöä. Meillä on erilaista ongelmatiikkaa demareissa tämän lainsäädännön suhteen, niin että me säästämme itselle ää, päätöksen, miten me äänestämme huomenna suhteessa siihen, miten Äh, ehdotuksemme menee läpi. Me tuomme joitakin kompromisseja, emme kaikkia, joten huomenna nähdään. Me olemme sitä mieltä tämän tärkeän mietintö. Ja siksi onkin tärkeää, että se lähettää oikeita signaaleja. Mutta painottaisin, että onneksi keskustelu on käyty myönteiseen suuntaan. Totta kai minä tunnustan sen. Kiitos. Thank you, Kostan. Ola Thomas. Kiitoksia ja seuraavaksi olla Tunes. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää ja myös kollegoita yleensä erittäin hyvästä mietinnöstä. Olen samaa mieltä Anmarin kanssa siitä, että mietintö on tärkeä, koska tässä on kyse siitä, miten parannamme sisämarkkinoiden sääntelyä ja miten saamme sen toimimaan, tai sisämarkkinat toimimaan entistä paremmin. Me olemme käyneet kattavia keskusteluita, syvällisiä keskusteluita tästä asiasta. Haluan kiittää esittelijää. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän oli halukas sovittamaan eri ryhmien eri kantoja yhteen. Pitkä tie tässä on kuljettu huhtikuussa tapahtuneen ensimmäisen keskustelun jälkeen, ja nyt meillä näyttäisi olevan yhteistä maaperää. Tietysti vielä nähtäväksi jää, mihin S ja D päätyy, mutta tämän aamun varjoesittelijöiden päätelmien äh, jälkeen haluaisin vetää pois kolme tarkistusta, joita Alde oli esittänyt. Nämä tarkistukset, äh, niiden tarkoitus oli poistaa kohdat kolme, neljä ja kuusi. 135, 137 ja 140 tarkistuksista on kyse. Kun vedän nämä tarkistukset pois, niin toivon, että varmistamme kuitenkin sen, että kompromissit hyväksytään. Minulla on vielä yksi huolenaihe kuitenkin, jota haluaisin tässä korostaa. ALDE äänestää mietinnön puolesta neuvotteluiden ansiosta. Mutta on myönnettävä, ja sanoin tämän jo ensimmäisissä neuvotteluissa huhtikuussa, että meillä on edelleen epäilyksiä sen suhteen, antaako juri mietinnön mennä täysistuntoon. Mietinnössähän vielä puhutaan sellaisista asioista, jotka kuuluvat juriin yksinomaiseen toimivaltaan, ja minun on korostettava tätä huolta ennen kuin imco valiokunta tämän mietinnön hyväksyy. Kiitoksia. Thank you for making that so... Kiitoksia, että teit tämän selväksi. Me siis äänestämme kaikista kompromisseista tietenkin, jotka liittyvät näihin poistokohtiin. Äh, Dennis oli Kuen varjoesittelijä, mutta hän ei ole paikalla. Igor on vihreiden Hänkään ei ole paikalla. Joten onko muita puheenvuoropyyntöjä? Maria Grappini. Mulțumesc, doamna președintă. Trebuie să spun că... Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen kyllä aika lailla huolissani tilanteessa. Tämä on tärkeä teksti. Kyse on lainsäädännön parantamisesta ja sisämarkkinoista – Jätin monia tarkistuksia erityiskiitos kuuluu esittelijälle ja varjoesittelijöille siitä, että aika monet ehdotukseni huomioitiin. Mutta saaneen ottaa esille toisenlaisen seikan. Mielestäni tekstissä pitäisi, kun kerran paremmasta sisämarkkinasääntelystä puhutaan, niin – viittaisin tässä tarkistukseen numero 33, se on omaani. Mikä merkitys on sisämarkkinoilla ja sisämarkkinasääntelyllä? Kyse on oikeudenmukaisesta kilpailusta ja unionin markkinoista, ja usein olen ottanut tämän asian esille. Joka päivä teollisuuden edustajat, PK-yritykset kautta Euroopan ovat minuun yhteydessä viitaten erinäisiin ongelmiin, jotka liittyvät epäoikeudenmukaiseen kilpailuasetelmaan ja myöskin sellaisiin tuotteisiin liittyen, jotka tulevat unionin rajojen ulkopuolelta. Ja minä toivon, että tämä tarkistukseni menisi läpi. Ja sitten toinen mielestäni tärkeä asia. Me emme vain saa koko ajan viitata kustannuksiin, vaan lisäkustannuksiin, jotka lisätään tuotteen loppuhintaan. Tarkistuksessa 69 sanoin, että lisäkustannukset, siis lisäkustannukset, koska muutenhan kyse on ikään kuin pakollisista kustannuksista. Tässä pitää pitää nämä erilaiset kustannukset erossa toisistaan, eli nämä pakolliset kustannukset ja muut kustannukset. Sitten tarkistus 153. Siihen liittyen peräänkuulutan seuraavaa. Siis tarkistus 153 on kyseessä. Vaikutusten analyysi on tehtävä ja meidän täytyy varmistaa, että tiedot ovat verifioitavissa, koska muuten ei voida sanoa laisinkaan, että ovatko nämä luotettavia tietoja. Ja kuten usein olen voinut panna merkille, niin on olemassa lainsäädännössä asioita, joita ei voida tarkistaa laisinkaan. Joten yleisesti ottaen sanoisin, että meidän täytyy todellakin taistella tämän tärkeän mietinnön puolesta – meidän täytyy parantaa vallitsevaa tilannetta. Toki tarkistuksia on lukuisia, lähes 200, se on melkoinen määrä. Monet ryhmät ovat osallistuneet tarkistusten jättämiseen, mutta mielestäni tämä on meidän valiokunnallamme oikein tärkeä mietintö. Kiitoksia. Would anybody else like... Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? We will be voting tomorrow. Äänestys toimitetaan huomenna. Kompromissit lienevät lähes valmiit, eikö vaikka jos äh, Krapinin kommentit halutaan mukaan, niin niistä täytyy sopia aika pian. Haluaako, haluaako esittelijä vielä vetää langat yhteen? I don't have uh, anything substantial. Ei mitään sen ihmeellisempää lisättävää. Katsotaan, mitä, miten kommentit voidaan huomioida. Me teemme tietenkin yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Ja mielenkiinnolla jään odottamaan huomista äänestystä ja kuten jo alustuksen yhteydessä totesin, niin on erittäin tärkeää, että IMKO lähettää selkeän viestin, joka tarkoittaisi, että sääntelyä sisämarkkinoilla tulisi parantaa. Kiitoksia. So we can move on. Hienoa. Voimme siis äänestää huomenna. No niin, me olemme noin puolisen tuntia etuajassa, kuten kuvittelinkin. Mikrofoni. Let's see if we can take... Eli katsotaan, voimmeko nyt vielä ottaa kymmenisen minuuttia. Why does this microphone keep switching? Miksiköhän tämä mikrofoni koko ajan sammuu itsestään? Ehkä tein jotain. Niin, tämä on aika haastavaa, koska minä olen oikea ää, kätinen ja ää, tässä pitäisi käyttää vasenta kättä ja onpa tämä nyt hankalaa. No, odotetaanpa. Odotetaan 10 minuuttia, jotta voimme olla varmat siitä, että kaikilla on mahdollisuus tulla tänne. Kaikilla niillä, jotka haluavat tänne tulla ennen seuraavaa kohtaa.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 Okay, um, ladies and gentlemen. No niin. Hyvät kuulijat, ehkä meidän olisi syytä aloittaa. Voisiko joku ystävällisesti varoittaa seuraavan kohdan, nimittäin kohdan seitsemän esittelijää siitä, että tässä saatetaan ehkä olla hyvissäkin ajoin ajoissa. Eli nyt me kuulemme komission esityksen, joka koskee unionin tullikoodeksia ja delegoituja säädöksiä. Tästä delegoidusta säädöksestä kerrottiin ne 21. E- elokuuta tämä päivämäärä otti huomioon kesäloman, joka päättyi 28. Näin täällä kir- kirjoitetaan. En, näin kai sitten on. Ja nyt kello onkin sitten alkanut tikittää, mikä tarkoittaa sitä, että tämä delegoitu säädös astuu voimaan – Ainoastaan siinä tapauksessa, että parlamentti tai neuvosto eivät kahden kuukauden sisällä ää, protestoi, eli 22. lokakuuta mennessä. Ja sitten on vielä kaksi kuukautta aikaa keskustella. Kukaan yksikään poliittinen ryhmä ei ole toistaiseksi protestoinut. Ja Jyvän, joka oli esittelijä, on suosittanut, että koordinaattorit hyväksyisivät tämän säädöksen. Hän jatkoi sanomalla, että komissio teki myönnytyksiä ja joissain tapauksessa ei ollut riittävän kunnianhimoinen pyrinnöissään. Haluan kiittää kuitenkin Jyväniä hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän muistuttaa meitä siitä, että tietyiltä osin komissio ei ole ollut riittävän kunnianhimoinen ja enemmänkin olisi haluttu tehdyn. Mutta tiedän, että hän on kuitenkin tehnyt kovasti työtä. Nyt antaisin puheenvuoron komission edustajalle Susanne DG Taksudista lienee paikalla komissiosta. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia, hyvää iltapäivää. Kiitoksia johdannosta. Kuten tiedätte, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet 9. lokakuuta 2013 ja sitten kun lopulla 2013 se astui voimaan tämä Euroopan unionin tulikoodeksi. Mutta vasta ensimmäinen 2016 se astuu voimaan. Siinä pyritään pelikentän tasoittamiseen luomalla harmonisoidumpia ja virtaviivastettumpia menettelyjä, joita pitää esisoveltaa tasapuolisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Unionin tullikoodeksi on hyväksytty osittain juuri harmonisoimaan kaiken, kaiken 28 jäsenmaan menettelyjä ja luomaan tasapuolinen tilanne. Tänään puhumme delegoidusta säädöksestä ja täytäntöpano säädöksestä, jotka täytyy hyväksyä ne voimaan astumista. Ja ens, edellä mainitusta me puhumme tänään, että annettaisiin sekä jäsenvaltiolle että kauppaa käville osapuolille mahdollisuus valmistautua. Ja tällä päivitetään useamman ATK-järjestelmän toimintaa sekä EU-tasolla ja usein myöskin jäsenvaltioissa täytyy soveltaa, kehittää kansallisia järjestelmiä. Ja kaupan täytyy myöskin sopeuttaa toimia. Tämä delegoitussäädöstö on hyväksytty 28.7. Ja se on lähetetty parlamentille ja neuvostolle. Ja tämä kahden kuukauden tarkastelujakso voitaisiin käydä. Parlamentin edustajat ovat olleet delegoidun säädöksen luomisessa kovasti mukana. Joskus he ottivat osaa asiantuntijaryhmän kokoukseen ja me olemme myös jakaneet kaikki delegoidun säädöksen edelliset versiot parlamentin kanssa. Meillä on ollut tapaamisia meppien kanssa herra Shuvalin kanssa tai sitten meppien herra Shuvalin ja kapan osapuolten kanssa selittääksemme sääntöjä ja selittääksemme alueita, joissa voisimme mennä etemmälle ja myöskin selittääksemme, miksi emme voi mennä aina eteenpäin. Herra Shuvahan sanoi, että täytyy tehdä myönnytyksiä. Ja jossakin tapauksessa me olla tarpeeksi kunnianhimoisia – mutta valtavasti kuten kaikki komission säädökset, siellä me aina pyrimme löytämään eri jäsenvaltioiden toimintojen välillä, niin että löydetään toimiva peli, jota voidaan tasapuolisesti soveltaa jotta kauppa virtaisi tasaisesti. Jossakin tapauksessa me aina voineet mennä niin pitkälle kuin osa jäsenvaltioista olisi halunnut. Tai yritysmaailma olisi halunnut. Tämä on yksi muuta kaupan helpottamista. jossa me voimme mennä niin pitkälle kuin jotkut olisivat halunneet, mutta tämä prosessi oli jatkuva. Ja olemme sitä mieltä, että olemme työskennelleet jäsenvaltioiden, mutta myöskin parlamentin ja alan kanssa kehittääksemme sujuvoitettuja menettelyjä. Siksi olemme lanseeranneet prosessin. Ja meillä projektiryhmä yksinkertaistettuja menettelyjä varten, jossa me todella osallistamme jäsenvaltioiden edustajat, mutta myöskin alan sidosryhmät, kuin myös komission eri osastot, että me löydämme toisaalta etujen suojelun ja toisaalta kaupan helpottamisen välillä. että lähestymistapamme olisi enemmän järjestelmäpohjainen ja vähemmän transaktiotapahtumapohjainen. Tässä vaiheessa me olemme vielä olleet ihan kypsiä siihen, mutta seuraavan viiden vuoden aikana voimme edetä tässä. Miksi mainitsin tämän seuraavan viisi vuotta? Suurin osa säädöksistä – jota oli vaikea läheistää ja säätää, ovat riippuvaisia ATK-järjestelmien olemassa olevasta. Ja tätä, näitä järjestelmiä luodaan vaiheittain. Ja järjestelmä kokonaisuudessaan, kaikki koodeksin täytäntöönpanon palikat, ovat valmiita vasta 2020. missä vaiheessa me olemme onnistuneet pääsemään eteenpäin, kuten Hirschvan on todennut. Ja silloin meillä on enemmän ja paremmin kehitettyjä yksinkertaistettuja menettelyjä. Saatatte kysyä, nykyisen delegoidun säännöksen ja edellisten välillä, niiden väleitä teille on jo lähetetty. Oikeuspalvelumme kävi hienolla kammalla läpi delegoidun säädöksen. Nyt ja jokaisen säädöksen kohdan. Delegoidussa säädöksessä muutokset ovat lähinnä. Sellaisia jotka lähetävät tekstiä oikeuden lainsäätömenettelyn kannalta paremmiksi. Usein ne liittyvät valtaoikeuksien siirtämiseen. Jossakin tapauksessa meillä ei ollut sellaisia, toisessa tapauksessa me olisimme luonneet päällekkäisyyttä tullikoodeksin kanssa. ja rinnakkain me työskentelemme myöskin täytäntöönpanosäädöksen kanssa, josta me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa. Olemme suhteellisen pitkällä. Pyrimme takaamaan, että kummatkin säädökset, delegoiva ja täytäntöönpano, voitaisiin julkaista ja delegointisäädökset vasta neuvoston ja parlamentin ja neuvoston hyväksyn, hyväksymisen jälkeen ja täytäntöpäin säännöstä jäsenvaltioiden hyväksymisen jälkeen. Tavoittamme on kuitenkin ju, julkaista ne yhtä aikaa. Useimmat ovat varmaan samaa mieltä, että sekä tulli että ei-tulli asiantuntijoilla oli hyvin vaikea ymmärtää delegoidun säädöksen säädöksiä tuntematta säädöksistä ja unionin tullikoodeksia. I think during the discussions uh, we had uh, previously, um, we uh, noted... Aikaisemmin me huomasimme, että jotkut, jotkut säädökset, joita alan sidosryhmät vähän oudoksoivat, liittyivät tie, tiedon saatavuuteen. Olemme pyrkineet siihen, että annostaan vaadittavaa dataa pyydettäisiin, tarpeellista dataa pyydettäisiin. olemme myöskin pyrkineet takamaan riittävän pitkään valmistautumisjakson. Kun rahtia tulee EUhun, tai jos se lähtee EUsta, niin tähän liittyvät järjestelyt kysymykset ovat alkaneet jo 2002, 2011 jälkeen. Turvallisuussäännökset muuttuvat ensimmäisen kerran silloin. Olemme työskennelleet sen jälkeen muiden maiden kanssa ja myös kansainvälisten maailman tullijärjestössä. Yhdenmukaistaen tietovaatimuksemme kansainvälisten vaatimusten kanssa. Tätä lisädataa ei pyydetä taloudellista toimijoilta ennen kuin ATK-järjestelmät on luotu tai päivitetty. Useimmissa tapauksissa ei ennen vuoden 2019 loppua, joskus vasta 2020, kun viimeisenkin ATK-järjestelmän voidaan olettaa toimivan. Haluan vakuuttaa sekä parlamentin jäsenille, jäsenvaltioille ja taloudellisille toimijoille, että meillä on jatkuva menettely – Pyrimme edelleen yksinkertaistamaan käyntiä. Ja kun näemme, miten tämä toimii käytännössä, otamme isävaltioiden ja sidosryhmien huolet huomioon. Jos on tarvetta muuttaa lainsäädäntöä, teemme niin aivan kuten aikaisemminkin. Kauppa muuttuu, aatekoerastavat muuttuvat, bisnes muuttuu. Ja lainsäädäntö on muutettu viimeiset 30 vuotta, ja tämän täytyy jatkua. Eilen oli neuvoston työryhmässä. Jotkut jäsenvaltiot sanovat, että paketti nykyisellään on hyvä. Ja selvä, että pitämällä täytyy mennä, mutta sana jatkuvaa prosessia. Kiitos. Can, can I just ask, Kysymys ennen kuin kuulette muita kysymyksiä. Minä odotin komissiolta esitystä delegoiduista säädöksistä. Oli, onko, onko jonkinlaista muodollista kirjallista lausuntoa, suullista lausuntoa? Koska tämä ei välttämättä auttanut meitä ymmärtämään – näitä delegoituja säädöksiä. Minä ymmärrän, että teillä on tarkoitus yksinkertaistaa menettelyä, eli 22. päivä mennessä, vuoteen 2020 mennessä teillä on uusi tietokonejärjestelmä. No, kuullaan kommentteja. Minä en ole täysin vakuuttunut siitä, että minä ymmärrän teidän tekojenne logiikkaa yhtään entistä paremmin. Tämän lausuntonne perusteella olisin odottanut esitystä komissiolta. Um, and we're going to take a list of speakers. Ja puhujalista sitten. Dan. Tondes puhuu Jyvänin äh, puolesta ja niin edes. Speak after, um, she's... Ja Virsin saa puheenvuoron ähm, myöhemmin. I can only read a statement that... Voin lukea vain kollega Jyvänin lähettämän lausuman. Hän osallistuu paraikaa digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyvään tapahtuman ja kokoukseen, jonka kansanpuolue on järjestänyt. Hän siis pahoittelee, ettei päässyt paikalle, mutta hän on tyytyväinen komission viimeisimpään versioon. Tämä viimeinen versio perustuu kompromisseihin, joita on sorvattu komission pääosaston jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa. Komissio on tehnyt myönnytyksiä Monet säännöt on poistettu. Sitä myöskin kauppa puoltaa. Philip Syvään on myöskin sitä mieltä, että komissio ei ole ollut kaikilta osin riittävän kunnianhimoinen. Hän korostaa, että meidän te- tulee tehdä kaikkemme tasapainoisen ratkaisumallin löytämiseksi, ottaen huomioon kilpailukyvyn lisääntyminen ja kaupan yksinkertaistaminen unionin alueella, mutta samalla vaalien kansalaisten turvallisuutta. Vuodelta 1992 on tullikoodeksi peräisin, joten kyllä sitä täytyy päivittää nykyvaatimukset huomioiden, jotka vallitsevat siis markkinoilla. Tätä Filip korostaa suuressa määrin. Yhtä lailla on tärkeää muistaa, että mikäli delegoitujen hyväksyntä viivästyy, niin se tarkoittaisi sitä, että tullikoodeksia pitäisi muuttaa siten, että sen voimaanastumisaika siirtyy tuonemmaksi, eikä siis ensimmäinen 5.2016, vaan sen jälkeen. Ja tämä olisi aika hankala kysymys sillä edellinen tullikoodeksi muuttamishanke kariutui ja johti sitten viivästyksiin silloin. Nyt on kulunut melkein vuosia, neuvotteluja on käyty, monia kokouksia on järjestetty sekä virallisesti että epävirallisesti sekä esittelijät että varjoesittelijät ovat keskustelleet sidosryhmien ja komission edustajien kanssa. Ja tästäpä syystä kollega Juvain ehdottaa, että toimittaisiin hiukan ponnekkaammin. Kom neuvostokin kannattaa tätä uusinta tekstiversiota. Ja kansanpuoluekin puoltaa tällaista syväinen niin esittävää näkemystä. Kiitoksia. I do want to try and use this time to also question. Niin, tässä äh, <clears throat> yhteydessä varmasti voimme myös esittää kysymyksiä komissiolle. Se euh, Kiitos Vicky. On vähän turhauttava, jos näkee minkä kokoinen asiakirja on ja kuinka paljon valmisteluaikaa asiakirjan valmistelu on jätetty. Ja meillä on pikkusen niukkasanainen esittely. On vielä ikävämpää, että kun meillä on esittelijän ja varjostettujen työ. He ovat tehneet ainutlaatuista työtä delegoidun sadeksi laitamisessa. Paljon kiitoksia tehokkaasta sydämestä työstä ja kiitoksia komissiolle. Tämä työnnetelmä, mukaan kaikki toimijat parlamentti, neuvosto ja tällaiset toimijat. Ja tässä on melko merkittävä asiakirja. Ja että kompromissi sitten hyväksyttävyys saataisiin täällä jo alkuunsa rakennettua. Tämä on arvostettava ja aika poikkeuksellista. Tämä oli iso työ esittelijälle ja varjostelijoille, mutta valiokunnalle on vaikea perehtyä tähän. Asiakirja on satasivuinen. Olisi ollut kiva kuulla yksityiskohtaisemmin työstä, joten kiitos komissiolle tästä työtavasta, joka on oikein kiinnostava, että voitaisiin tulevaisuudessa käyttää muissa delegoidussa säännöksissä. Kiitoksia myöskin kaikilla, kaikille sidosryhmille. He ovat olleet monissa kokouksissa mukana. Kiinnostavaa kollektiivista työtä. Nyt täytyy suhtautua sopeasti tähän. Meidän täytyy hyväksyä tämä lähestymistapa delegoituihin säädöksiin. Meillä on kysymyksiä komissiolle. En kyseenalaista tekstiä. Haluaisin paremmin ymmärtää, mitä kuka on tehnyt päätöksiä jossakin kohdissa en kä, teknisen keskus, keskustelun delegaatioiden sisällöstä. Voimme keskustella asiasta komission kanssa täsmällisemmin. Mutta vetään, vetään siihen, että parlamentti hyväksyy tämän. Okay, I would thank you for, for... Kiittäisin teitä tästä huomiosta. Minä haluaisin muistuttaa että sitä, että juuri sen vuoksi, että tämä asia on mutkikas ja koska varjoesittelijät ovat tehneet niin kovasti työtä, niin halusimme tämän käsittelyn, jotta valiokunnan muutkin jäsenet voisivat ymmärtää tätä paremmin. Ja minä toivoin, että komissio olisi voinut esittää meille esityksen, olisi voinut kertoa, miltä pohjalta toimivat. Eli että pyrkivät käyttäjiä varten yksinkertaistamaan asioita. No, petyin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen iloinen siitä, että koodeksia pannaan täytäntöön ja tullien toiminta tehostuu ja toki tavoitteena on yksinkertaistaminen. Rehellisesti sanottuna olen hiukan huolissani. Miksi meillä nyt on satojen sivujen mittainen delegoitussäädös, 200 liitesivua, ei vaikutusten arviointia ja <clears throat> teksti lähetettiin meille elokuussa. Meidän on vaikea ymmärtää, mitä tässä asiakirjassa on ja ehkä tämä, tässä onkin hyvä viesti meille parlamenttina. Meidän täytyy varmistaa se, että puhuttiinpa mistä tahansa laista, niin avainasiat täytyy saada leipätekstiin, eikä tällä tavalla delegoitun säädöksiin, koska tällä tavalla komissio saa tavallaan vapaat kädet. Kun puhutaan tästä delegoidusta säädöksestä, se kyllä vaikuttaa mutta saattaa vaikuttaa aika paljonkin elinkeinoelämään ja kuluttajiin. Haluaisin saada enemmän tietoa siitä, mikä näiden muutosten taustalla on, mitä olette ajatelleet. Ensinnäkin tämä säännös jossa käytetään tulli-ilmoitusta. Nythän meillä on kynnys 23 euroa, jos euro, Eurooppaan tuodaan jotain, jonka arvo on vähemmän kuin 22 euroa, niin ei tarvitse tehdä tulliilmoitusta. Se on ihan järkeenkäypää minusta. Mutta tässä delegoidussa säädöksessä tämä on muutettu, komissio on muuttanut sen, ja tämä rajoitetaan ainoastaan postitoimioperaattoreihin. Eli jos ei ole postitoimia, toimia, mikä tahansa muu, niin ei voi käyttää tätä de minimis kynnystä Eli jos tämä delegoitussäädös ö, menee läpi, niin tulee 17 miljoonaa uutta tulli ilmoitusta ne eivät, niihin, niihin ei sälytetä tuontitulleja tai arveja tai muita. Summat ovat pieniä. Tulliviranomaisten täytyy työllistää monia monia ihmisiä, jotta nämä, nämä 17 miljoonaa uutta ilmoitusta voidaan käsitellä. Tästä ei ole mitään iloa kenellekään, ei tuloa, ei mitään hyötyä. Minusta tämä on järjetöntä. Miksi me nyt poistamme tämän de minimis kynnyksen? Eli kolme kysymystä. Miksi eri toimijoita ei enää kohdella yhtäläisesti? Miksi tämä kynnys on poistettu? Miksi komissio on sitä mieltä, että se haluaa mutkistaa asioita, koska tämähän mutkistaa asioita, vaikka väitätte, että yksinkertaistaa? Ja avain poliittinen kysymys tässä on se, että miksi tämä on säädetty delegoiduin säädöksiin? Kyllä tästä pitäisi käydä asianmukainen poliittinen keskustelu. Toinen seikka. Täällä on toinen muutos, joka liittyy tuotteiden kuvaukseen. Nyt komissio pyytää kuusi numeroista tullikoodia, jolla korvataan tämänhetkinen kuvaus, jossa on lähettäjä, alkumaaperä, eh, mm, alkumaa ja niin edespäin, alkuperämaa. Eh, eli tällaista koodeksia ei mielestämme tarvita, Tämä tulee olemaan erittäin kallista. Se pitää sisällään useita kustannuksia, jotka siirtyvät sitten kuluttajan ja veronmaksajan maksettaviksi. Eipä paljonkaan hyötyä tästä ole. Se mutkistaa tuojan töitä, eikä se todellakaan paranna, helpota kaupankäyntiä päinvastoin. Eli kysymys komissiolle kuuluu, millä tavalla tämä yksinkertaistaa tullin toimintaa, tulliviranomaisten toimintaa ja asiakkaiden toimintaa, ja minkä vuoksi emme voineet käyttää, käydä todellista keskustelua näistä merkittävistä poliittista asioista. Kaja Kallas. Yes, thank you. <clears throat> Edustaja Kallas. Kiitoksia kysymykseni liittyvät lähinnä täytäntöönpanopuoleen, sillä jäsenvaltioiden täytyy suuntaviivoja päivittää ja myöskin lainsäädäntöä päivittää, jotta täytäntöönpano toimii oikealla tavalla. Lisäksi yritysten täytyy muuttaa no, nykykäytänteitään. Joten onko komissio arvioinut, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä delegoidun säädöksen täytäntöön panemiseksi? Ja oletteko huomioineet, että aika myöskin riittää täytäntöön panoon ja transponointiin? Kun delegoidut säädös astuu voimaan, niin herää kysymys, ovatko ne riittävän joustavia sisällöllisesti jos huomataankin jossain vaiheessa, että ne eivät käytännössä toimikaan. Kiitoksia. Dennis, did you want to come in on this point? No. Okay, I'll take a second round. Seuraava puhujakierros. Maria Grappini, Catherine Steiler. Mulțumesc mult, doamna președintă. Recunosc că... Kiitos. Te olette oikeassa. Esititte kysymyksiä. Miksi tämä esitys on niin valju? No toinen kysymys. 2013 lokakuussa en ollut parlamentissa, kun aihe tuli käsittelyyn, mutta sille että delegoidun säädöksen pitäisi astua voimaan toukokuussa 2016. Mä olen seitsemän kuukautta. Eikö ollut mahdollista kahdessa vuodessa laatia tämä delegaatio säädöstä niin, että sitä voitaisiin keskustella? Seitsemän kuukautta enää hyväksymiseen. On tärkeää, että paitsi 28 jäsenvaltion hallinnot, tällaiset toimijat tuntevat sen. Minä palaan Romaniaan hyvin hyvin usein. Meitä meppejä kritikoidaan. Mitä te siellä teette? Te ette tiedä mistään mitään että kerro mitään. Tällaisten toimintojen saada riittävästi aikaa valmistautuakseen, kouluttaakseen henkilökuntaa, jotka kastelevat näitä uusia ilmoituksia, hoitavat tulliasioita. Toinen väistämätön kysymys. Sanoitte lyhyesti, että täytyy yksinkertaistaa kauppaa ja luoda... Tässä parantaa tämä kuluttajansuojan kanssa. Kysyn, Meitä voidaan kulut, suojella kuluttajia. Miten varten reilusti? Mitä me tarkastamme näiden ilmoitusten totuudenmukaisuuden? Mitä väärinnösten tapauksessa, mitä me selvitämme alkuperämaan? Ette selittäneet meille, miten tämä järjestelmä on ajateltu toimivaksi. Alkuperämerkinnätkin ovat tärkeitä parlamentille. Rahoista annetaan vain välttämättä, että välttämättä tiedot annetaan, mutta kuka määrittelee, mitkä ovat välttämättömät tiedot? En tiedä, onko tähän aikaa, mutta minusta meidän olisi pitänyt käydä paljon syvällisempi keskustelu, koska tullilainsäädännön muuttaminen 28 jäsenvaltion tapauksessa ei sen pidä kaikkea mullistaa vuosikoodeksi. Sen pitäisi vähentää kustannuksia taloudellisille toimijoille kuluttajille ja lisätä kuluttajien suojaa. Ja se pitäisi näkyä myönteisesti markkinoilla. Olen ollut maailman tekstiilialan johtajien tekstiilialan järjestön johtaja. Olen nähnyt ihan uskomattomasti vääriä tuotemerkkejä lukumattomia yrityksiä kiertää tullilainsäädäntöä. Ei tullisäädöstöllä ole yksinkertaistaminen ainoa tavoitteena. Hän täytyy olla korrektia laillista oikeudenmukaista kauppaa EU sisällä. Vielä kerran. Ja meillä on seitsemän kuukautta säädöksen täytäntöönpanoon. Miten me lähennämme eri näkemyksiä? Jotkut kollegat sanovat, että että keskustelua ei ole ollut oikeasti. Miten me voimme hyväksyä tämän? Puhutaan myöskin täytäntöpanosäädökset. Meillä on tämä tullikoodiksi, delegoidut säädökset, täytäntöpanosäädökset. vain tilanteita. Ehkä ihmiset tuntevat tilanteita. Viimeisellä kierroksella muutetaan sisältöä tullikodissa tai delegoidissa säädöksessä, ja 2013 hyväksy. Ei tämä ole mahdollisuutta. Meillä on aika paineita ja käytännön täytäntöönpainon suhteen meillä on paljon muutoksia, jos ei nyt saada asioita liikahtamaan. Catherine Steiner. Catherine Steiner on seuraava. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin minäkin haluaisin muutamaa selvitystä pyytää ensinnäkin. Eikö meillä olekin toimivalta pyytää lisäaikaa, jos koemme, että tarvitsemme sitä? Toiseksi tästä tullikoodeksistahan se hyväksyttäessä me, me tiesimme, että sitä täytyy selkeyttää ja niin edespäin. Ja olen ymmärtänyt, että kun tässä puhutaan digitalisointiosiosta, niin Toki me kaikki olemme yhtä mieltä, että tämä on tärkeää. On tärkeää, että järjestelmät toimivat tehokkaammin. Mutta ovatko kaikki jäsenvaltiot ehkä kykeneviä tähän, mikä on eri jäsenvaltioiden tilanne, jos jotkut jäsenvaltiot eivät ole vielä riittävän pitkällä koska tämähän on haaste, niin miten me tuemme näitä ja ovatko kaikki systeemit yhteen toimivia? Kyllähän yhteen toimivuuskin on tärkeä asia. Mielestäni näitä asioita tulisi selvittää. Ja sitten kun ajatellaan näitä delegoituja säädöksiä, niin kyllä minä näen, että neuvoston edustajia täällä on paikalla, että ehkä voi tätä kommentoida, mutta jos voitte, voitte jotain sanoa, niin se voisi avittaa meitä tässä keskustelussa, koska minä olen ymmärtänyt, ainakin alkuperäisen tullikodeksin ja nähtyä niin, että se hyväksyttiin konsensuksen kautta, tai oli siis konsensus siitä, että jäsenvaltiot sen halusivat. Kaikki ymmärsivät myöskin, että tämä ei ole mikään helppo juttu, tämä on monimutkainen asia. Tässä on kyse tuloista, siitä, miten torjumme petoksia, miten takaamme kuluttajien vastaanottavien tuotteiden autenttisuuden ja niin edespäin. Tässä on monia tärkeitä kysymyksiä, joten olisi hyvä saada enemmän tietoa näistä asioista. Haluan kiittää komissiota tästä tekstistä ja kuten huomatte, niin hän tämä herättää. Uh, Jos muut eivät halua käyttää puheenvuoroa, minä voisin esittää muutaman kysymyksen, koska näyttää siltä, että niin, Kovastihan työtä tämän asian eteen on tehty ja haluan kiittää kaikesta tehdystä työstä myös Jyväniä. Mutta tässä ollaan nyt aika hankalassa tilanteessa. Me tiedämme, että meillä on takaraja äh, täytäntöönpanossa ja kello tikittää. Kysymyksiäkin kuitenkin on herännyt ja syy siihen, aivan kuten Steiner tähdensi, ää, äh, meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä juuri sen vuoksi, että parlamentti usein haluaa ymmärtää paremmin sekundaarisen lainsäädännön vaikutusta. No, minä olen nyt ymmärtänyt asian niin, että kun tehdään muutos tai muutoksia tullikoodeksiin, niin muutosten tarkoitus on parantaa ja yksinkertaista ja modernisoida helpottaa tulliviranomaisten työtä. Ja ne, jotka käyvät kauppaa, tuovat ja vievät, heidänkin elämänsä on helpompaa. Ja muistan, että kun komissio esitti tiedonannon digitaalisista sisämarkkinoista, niin komissio puhui siitä, miten tärkeää on lähettää paketteja, että tämä lähetystoiminta toimii. Se on modernia ja tehokasta toimintaa eikä turhaa kapulaa panna rattaaseen. Minä olen nyt huolissani, koska 21. elokuuta lähetitte tämän parlamenttiin ja sen jälkeen olen saanut kaksi aika vakavaa, vakavasti otettavaa kirjettä ähm, elinkeinoelämän edustajilta. Näissä kirjassa sanottiin, että tämä on omiaan lisäämään kustannuksia ja taakkaa. Oletteko te ajatelleet tätä asiaa? Minä voin näyttää teille nämä kirjeet, jos haluatte ne lukea. Mutta otaksun, että tällaiset organisaatiot, kuten äh, Express Delivery Service tai Amerikan kauppa, kamari voivat ehkä, äh, ovat varmasti ihan, heillä on ihan pointti. En minä halua suostua johonkin, jos elinkeinoelämä on sitä mieltä, että tämä mutkistaa ja kallistaa asioita, kun kuitenkin tässä väitetään, että me haluamme yksinkertaista asioita, emmekä halua lisätä taakkaa, emmekä kustannuksia. Ja olen hiukan pettynyt komission, koska olisin halunnut, että olisin, olisin halunnut saada kuulla esityksen siitä, missä kohtaa asiat ovat yksinkertaistaneet, miten ö, taakka on pienentynyt. Kyllä minä tiedän, että tämä on mutkikas asia, mutta olisitte voineet ehkä selittää meille asioita, perustella päätöksiänne. Yksi kysymys, joka minulle esitettiin, on se, miten tämä raportointi velvollisuus, jota nyt on enemmän, niin miten se parantaa asioita? Tietysti se saattaa johtua digitalisointiin. Kaikenlaisia, kaikenlaista dataa täytyy kerätä enemmän. Ja sitten tämä kuuden numeron koodi, sekin vaikuttaa aika kalliilta. Oletteko te pohtineet kustannuksia? Tullin edustajat ovat huolissaan siitä, että jos joku toimii tulli edustajana jonkun muun toim- puolesta, niin hän tarvitsee erillisen toimeksiannon. Onko tämä teidän mielestänne hyvä asia? Helpottaako kenenkään asiaa? Ja miten postiviranomaiset kuuluvat tähän? Kun ajatellaan tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa, niin minkälaisia esteitä on esimerkiksi sellaisen paketin tielle, joka liik- liikkuu yhdeltä lentokentältä toiselle. Tämä ei ole minusta ollenkaan selkeää. Eli haluaisin kuulla komissiolta ö, mielipiteitänne näistä asioista. Minä en ainakaan halua tehdä päätöstä ennen kuin olen saanut vastauksia näihin kysymyksiin. Minä haluan voida selkeästi kertoa ihmisille, mitä myönteistä olemme tehneet. Ja kyllä minä uskon, että komissiokin haluaa. En minä usko, että komissio haluaa, että heti kun komissio on jotain tehnyt, niin erilaiset organisaatiot hyökkävät kimppuun ja sanovat, että eihän tämä toimi. Olisi hyvä, jos sidosryhmille voidaan kertoa, mitä on tehty ja miksi se on hyvästä. Would you like to come back in? Haluatteko vastata? Um, yes, of course. Uh... Tottahan toki. Pyydän anteeksi sitä, jos en antanut riittävän seikkaperäistä alustusta. En vain halunnut viedä liikaa arvokasta aikaan ja meille sanottiin, että alustusaikaa olisi tarjolla noin viisi minuuttia. Ymmärrän toki huolen aiheen, sillä pitää kyllä paikkaansa, että keskeisin tavoitteemme on tämä lainsäädäntöpaketti. Delegoitu osio on vain osa UCCtä, eli tuli koodeksia. Mutta tavoitteena on joka tapauksessa lisätä kaupankäyntiä, yksinkertaistaa, helpottaa toimintaa, mutta antaa myöskin tullille mahdollisuuden tehokkaampaan toimintaan. helpottaa kaupankäyntiä yhtäältä, toisaalta vaalien kansalaisten suojaa. Ja tässä käytetään pääasiallisesti automaatiota. Ja kuten olemme aikaisemminkin sanoneet, tietoa pitäisi saada ennakkoon riskianalyysiä varten ennen kuin vientiä tai tuontia tapahtuu, jotta valvonta voidaan siis ennakkoon toteuttaa. Kauppasektori haluaa ennakkoon tietää, että kuuluvatko tuotteet valvonnan piiriin vaiko ei. Ja me tiedämme, että jokaisessa jäsenvaltiossa myöskin tullipuolella ja muillakin viranomaistahoilla joudutaan vähentämään työntekijää ja tarkoituksena on kuitenkin varmistaa tehostettu valvonta ja keskittää nämä resurssit sitten juuri näihin korkean riskin tuotteisiin. Tämän halusin sanoa ennen kuin vastaan näihin esille kysymyksiin. UCC-paketin keskeisimpiä saavutuksia on se, että tämä on harmonisoitu lähestymistapa. Tarkoitan sillä sitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat samalla viivalla. Eli kaupankäynti on tasaväkistä kaikkialla, koska tullit käyttävät samoja järjestelmiä, samoja lähestymistapoja, päätökset tehdään samoja kriteereitä noudattaen, vaaditaan samoja asiakirjoja, päätökset ovat siis aina samanlaisia, eli kaikissa jäsenvaltioissa kaikkia kohdellaan samalla tavalla. En väitä, että jäsenvaltiot olisivat tahallaan toimineet eri tavalla, mutta kyse on vain siitä, että jos lainsäädännössä on johdonmukaiset virtaviivaistetut, harmonisoidut määräykset, niin sitten niitä voidaan käyttää helpommin kaikkialla, koska kyse on siis lainsäädännöstä. Ja tätä kautta saadaan myöskin varmistettua, että päätökset tehdään tehokkaamme, tehokkaammin valvonta tehostuu ja niin poispäin. Täällä kysyttiin, miten komissio aikoo varmistaa sen, että jäsenvaltiot saavat tarpeelliset järjestelmät ajoissa käyttöön. Tämä tapahtuu kahdessa vaiheessa. Meillä on olemassa monivuotinen strateginen ohjelma liittyen näihin tietokonejärjestelmiin. Komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa on tätä jo kehitellyt. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki todellakin toimivat yhteen hiileen puhaltaen – ja tullikoodeksiin liittyen komissio on hyväksynyt asetuksen UCC-työohjelman. Sieltä löytyy tarkkoja määräaikoja, mainitaan eri järjestelmien mukana tuomat aikaansaannokset. Kyse on siis vuosittaisesta tullikoodeksi työryhmästä, työohjelmasta, Tätä on alettu jo yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa päivittämään, jotta aikataulussa voitaisiin pysyä, sillä tästä työohjelmasta löytyy tämä aikataulutus tietokonejärjestelmän käyttöön ottamiseksi. Varsinaista UCCstä sitä ei löydy. Varmaankin on sanomattakin selvää, että varsinaista pitäisi tällaista aikataulutusta olla – koska me tiedämme, että kyse on hyvin muuttuvasta ja kalliista järjestelmästä. Päivitykset ovat kalliita ja niitä ei voida ihan lyhyellä aikavälillä toteuttaa. Ja tästäpä syystä työohjelmassa esitetään selkeitä määräaikoja ja vaiheita työskentelylle, jotta voidaan varmistaa, että viimeinenkin järjestelmä on aikataulun mukaisesti sitten käytössä, eli vuoden 2020 loppuun mennessä. Ja tähän liittyen komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa koskien kansallisia järjestelmiä, sillä on olemassa yhtäältä unionin järjestelmiä, mutta myöskin kansallisia järjestelmiä, jotka on kehitettävä kaikissa jäsenvaltioissa tiettyjen määräysten osalta. Ja on olemassa pieni unioninlaajuinen projekti, hankeryhmä, ja sen tehtävänä on tarkastella näitä eri järjestelmiä ja varmistaa, että kaikki etenevät samaan suuntaan ja että kaikki ovat sitten tiettyyn määräaikaan mennessä valmiina. Um, Kiitos tuosta. Tiedätte, tämä on sinullekin uutta, komissiolle uutta. Olette esittäneet hyvin auttavaisia huomioita, jotka auttavat meitä eteenpäin. Minua auttaisi kovasti, jos osa siitä, mitä tänään sanoit, voitaisiin saada paperille. Että voisimme selittää, miksi haluamme yksinkertaistaa. Jotkut kysymykset, mitä me olemme, ja sitten ja sidosryhmät täällä huoneen ulkopuolella, niitä täytyy ratkoa. Meillä on lokakuussa valiokunnan aikaa käytettävissä, mutta muitakin keskustelun aiheita on, niin voimme koordinaattoritten kokouksessa keskustella, mitä lisäaskelia me haluamme tehdä. Tiedätte tämän monimutkaista. Kiitos jäsenille, jotka ovat mukana. Mutta uskon, että parlamentti katsoo, että sillä on oikeus olla mukana keskustelussa hyvästä syystä. ja ei vastalauseita ole, josko osa tästä puheenvuorosta saataisiin johdonmukaiseksi kirjalliseksi esitykseksi. Ja täällä on ollut myös täsmäkysymyksiä Näistä ku, kuude, koodeista ja muista tällaista operaattoriliittyvästä asiasta. Rova Kallaksen kysymykset täytäntöönpanosta. panosta. vastaukset näihin olisivat hyväksi. Meidän täytyy tehdä päätös ja arvostaisimme asiantuntijaa näkemyksiä. Thank you, um, and thank you to Ildiko. Kiitos, että tulitte vähän ajoissa ja jaksoitte seurata edellistä esitystä. Seuraava kohta esityslistalla on Ildiko Galpalcin raportti Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso on 2015 prioriteettien toteuttamisessa. Puheenvuoron esittelijä. Aha hand straight to the rapporteur. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, tisztelt kollégák! Eh. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvon kollegat, hyvät varjoesittelijät. Tämänpäiväinen keskustelu ja huuminen äänestys päättää pitkän matkan. Toivottavasti saamme tämän päätöksen yleensä määräajat ovat tällaisten asioiden tiimoilta lyhyet. Aikataulutus oli kieltämättä tiukka, mutta me pystyimme pitäytymään siinä. Mitä tulee tarkistuksen kompromissitarkistuksiin, niistä haluaisin puhua, sillä itse mietinnöstä on keskusteltu jo useampakin otteeseen hyvin yksityiskohtaisesti, joten en palaa enää yksityiskohtiin. 54 tarkistusta on jätetty, ja niiden pohjalta olemme laatineet kuusi kompromissitarkistusta. Ja mielestäni ne parantavat alkuperäistä tekstiä, jonka olen laatinut. Ja olen iloinen voidessani sanoa, että useimmat ryhmät ovat valmiita tukemaan näitä kompromissitarkistuksia, mutta näitä tarkistuksia luettaessa käy ilmi, että maakohtaiset suositukset aiheuttavat edelleenkin monille kollegoille päänvaivaa. Jäsenvaltioiden on vaikea noudattaa näitä maakohtaisia suosituksia, tilastotiedot ja rikkomusmenettelyiden määrän lisääntyminen aiheuttaa huolestumista. Me emme ole käyttäneet sisäisiä markkinoita täysimääräisesti hyödyksemme. PK-toiminnan rahoituksen puute, PK-yritysten ongelmat tavoiteltaessa rahoitusta on, on yksi keskeinen ongelma, mutta meidän pitää löytää tasapainoinen rahoitusmalli, jossa olisi mukana sekä yksityinen että julkinen sektori. Eli tähän liittyen tarkistukset olivat hyviä. Me olemme puhuneet myöskin näistä erinäisistä mahdollisuuksista, ja kollegat ovatkin ehdottaneet palveludirektiivin uudistamista. Välttämättä en halua lähteä tälle tielle, sillä palveludirektiivin avaaminen neuvotteluille ei ole paikallaan. Se pahentaisi tilannetta entisestään. palveludirektiivin muokkaaminen varsinkin näin lyhyellä aikavälillä ei ole omiaan parantamaan nykyistä tilannetta. Monet tarkistukset vaikuttavat myöskin talousarvioon ja talouteen ylipäätään. Tietenkin olen keskustellut tästä kollega Resotin kanssa Ekon valiokunnasta siis. Hän ja hänen valiokuntansa vastaa tästä tekstistä. Ja me päätimme, että me tai keskitymme valiokuntamme eli IMKON kannalta keskeisiin tarkistuksiin. Ne tarkistukset, jotka eivät löydy kompromissitarkistuksista, niin eivät löytäneet tietäns, niihin, niin siitä syystä, että niissä esille tulleet asiat eivät kuulleet niin sanotusti meidän salkkuumme. Rouva puheenjohtaja, mielestämme tässä ei ole enää mitään avoimia kysymyksiä tai kiistanalaisia kysymyksiä. Kiitos kuuluu varjoesittelijöille ja kollegoille. Ja mikäli uusia ehdotuksia vielä tulee esille, niin huomisen äänestykseen asti olen kyllä valmis niitä kuuntelemaan. Kiitoksia. Excellent, thank you, uh, Sergio. Kiitoksia erinomaista. Sergio Gutier, olkaa hyvä. Sí, gracias, presidenta. Y... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ja kiitokset myös esittelijälle hänen tekemästään hyvästä työstä ja siitä, että hän on halukas vuoropuheluun. Meillähän on nyt tämä uusi metodologia, ja sen avulla olemme saaneet hyvän poliittisen yhteisymmärryksen esittelijän ja useimpien varjoesittelijöidenkin kesken. Haluan kiittää esittelijää. Mielestäni lausuntomme on nyt aika hyvä. Mehän pelailimme sellaisella ajatuksella, että tämä olisi oma aloite mietintö, joka hyväksyttäisiin myös Ekonissa. Ja siksi me Teimmekin muutamia muutosehdotuksia, mikä johtaa minut sanomaan, että emme me voi ajatella, että sisämarkkinat ovat jollain tavalla sekundaarinen asia taloushallinnossa ja talouden hoidossa. Meillä on oma taustamme tässä valiokunnassa ja meidän näkemyksemme ovat kyllä tärkeitä kun ajatellaan direktiivien täytäntöönpanoa, siis sisämarkkinadirektiivien täytäntöönpanoa ja sitä, kuinka pitkälle digitaali sisämarkkinoiden tulisi mennä. No on se nyt kummallista, jos sisämarkkinoita pidetään jotenkin sekundaarisena, kun puhutaan ohjausjaksosta yleensä. Minä olen sitä mieltä, että paras keino on nyt siis äh, torjua tätä ilmiötä, <clears throat> on se, että me laadimme mahdollisimman vahvan mietinnön. Esitämme mahdollisimman vankkoja näkemyksiä, eli että emme vain kopipeista aiemmista mietinnöistä toista niiden sisältämiä asioita, vaan meidän täytyy viitata erityisiin maa-spesifisiin suosituksiin – ja täytyy myös katsoa, mitä uutta komission ehdotuksessa on. Tämä mietintö on mielestäni ajankohtainen, riittävän vahva. Se ilmaisee kyllä valiokunnan mielipiteen ohjausjaksosta. Mutta kyllä meidän täytyy myös ottaa huomioon, kun nyt käymme tätä keskustelua, kaksi asiaa. Ensinnäkin palveludirektiivi. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että me emme voi aloittaa uutta keskustelua tästä direktiivistä. Jäsenvaltiot eivät itsekään välttämättä tiedä, mihin nyt halutaan olla menossa. On kuitenkin ymmärrettävä, että kun puhutaan erityisesti ammatillisista palveluista, niin niiden asema jäsenvaltioissa on aika epätasapuolinen. Niitä ei ole arvioitu yhdenmukaisesti ja siksi palveludirektiivi on aiheuttanut ehkä ongelmia. Kun ajatellaan jäsenvaltioiden kohtaa, siitä, miten, miten jäsenvaltiot kohtelevat palveluiden tarjoajia esimerkiksi, niin ei tämä keskustelu tarkoita kuitenkaan sitä, että me avaisimme keskustelun koko palveludirektiivistä. Me vain puhumme siitä, mitkä ovat realiteetit tänä päivänä. Niitä ei välttämättä ole asianmukaisesti arvioitu. No, komission tehtävähän, komissiohan on toimeenpaneva taho. Komission tehtävä on tarkastella tätä tilannetta nyt tarkkaan. Tarkastella myös sitä, mikä muutosehdotuksen 48 takana mahtaa olla. Minä toivon, että te tuette sitä. Eli ei tässä puhuta siitä, että palveludirektiivi avataan uudestaan. Sen täytäntöönpanossa on kuitenkin ongelmia, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Sitten verotuksen joustavuudesta. On totta, että sitä koskeva muutosehdotus on mutkikas, erityisesti kun ajatellaan toimivaltoja ja myös Ekon valiokunnan omaa pelikenttää. Ekon valiokunnallahan on viimeinen sana tässä asiassa, mutta on myös totta, että jäsenvaltiot tarvitsevat tällä hetkellä pelivaraa, jotta voivat ähm, investoida – digitaalisiin sisämarkkinoihin. Kuitenkaan mitään ei saada aikaan, ellei komissio tarjoa jäsenvaltioille enemmän joustavuutta tässä prosessissa, niin että lopulta meistä tulee tehokkaampia, kilpailukykyisempiä ja ylipäänsä tehokkaampia myös kun ajatellaan digitaali talouteen investointeja. Eli nämä ovat ne kaksi muutosehdotusta, joiden osalta meillä todella on jotain sananvaltaa tai joihin liittyvissä asioissa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olemme tehneet erinomaista työtä. Me olemme tyytyväisiä siihen, miltä tämä mietintö näyttää, ja onnittelen esittelijää. Hyväksyn muutosehdotukset tai kompromissit. Kiitoksia. ECRn varjoesittelijä on vielä tulossa. Odottelemme häntä. Olisiko liberaaleista ketään, joka haluaisi käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? <clears throat> Odottelemme Kaijaa siis. Haluatteko käyttää puheenvuoron sillä välin? Tai Dennis. Dennis, haluatko sinä käyttää puheenvuoron? Dennis. Uh, Kiitos Vicky. Kiitos esittelijälle. Tämä on aina ryhmälle vaikea asia koska tämä yhdistää huolenaiheet liittyen tähän sisämarkkinoiden sosiaaliseen ulottuvuuteen, mutta erityisesti tämän ohjausjaksoon sosiaaliset ulottuvuudet ja maakohtaiset suositukset. Minä olen aina pyrkinyt pitää nämä kaksi vähän erillään, koska sisämarkkinoiden suhteen sovitun täytäntöönpanoa on olennaista sisämarkkinoiden toiminnalle – koska joten normaalisti tuen sellaisten menettelyiden voimistamista, jotka liittyvät siihen, että olemassa olevaa lainsäädäntöä tehokkaasti täytäntöön pannaan. Mutta ta- talouden ohjausjakson suhteen sitä olisi mahdoton puolustaa Guessa. Tätä taustaa vasten täällä on joukko kompromissiehdotuksia, joihin on aika tyytyväinen, joita ryhmämme voi tukea – Mulla on yksi autopyyntö ja olen iloinen, että esittelen sen, että hän on avoin ehdotuksille tähän iltaan mennessä. Koska viikonloppuna sähköpostitse tein ehdotuksen. Tämä on tarkistus 14. Me emme pyydä paljon. perittämme perusoikeuskirjaan, jonka pitäisi meitä johdattaa ja Euroopan sen peruskirjan kunnioittamista. Sinä määrin kuin jäsenvaltiot ovat sen allekirjoittaneet. Sinä ei sanota kauheasti, mutta jos ajatellaan nykyistä oikeudellista tilannetta, Estelle ei ottanut mitään näistä konferenssitarkistuksen, niin kun pyysin. Huomaan, että lopullisella äänestyslistassa on miinus. Ja tämän valiokuntana me vastustamme velvollisuuksia, joita meillä itsellämme on tai jäsenvaltioilla itsellämme on. Tämän kummallista että tekee tekee suhtautumiseni niin kielteisemmäksi kuin mitä se muuten olisi ollut. Äänestän sitä vastaan, jos ei mitään tapahdu. Thank you very much. Sometime. Kiitoksia. Joskus tulee sellaisia tarkistuksia, jotka hylätään ei sen vuoksi, että ihmiset eivät olisi yhtä mieltä niiden kanssa, vaan koska ne ovat tarpeettomia tämän valiokunnan toimivallat huomioon ottaen, mutta en nyt lähtisi tässä äh, keskustelemaan näistä yksittäisistä tarkistuksista siltä kannalta, tulisiko tämän ja tuon tarkistuksen olla juuri tässä tämän valiokunnan mietinnössä vai jonkun muun, koska muussa tapauksessa ähm, esittelijän, äh, ekonvaliokunnan esittelijän viha herää ja hän korostaa sitä, että se on juuri hänen toimivaltaansa kuuluvasta asiasta. No, Kaija. Um, Paljon kiitoksia. Antonis ei valitettavasti pääse paikalle. Hän on jumittunut liikenneruuhkaan ja hän pyysi lukemaan hänen kannanottonsa mietintöön. Ensinnäkin hän kiittää esittelijä erinomaisesta työstä ja kiittää myöskin siitä, että kompromissitarkistuksessa myöskin nämä prioriteetit on huomioitu. Eli kompromissitarkistukset hyväksytään nykyisessä muodossaan, mutta allenkin täytyy vielä katsoa näitä kohta kohdalta äänestyksiä. Antennus haluaisi korostaa, että nykyisen lainsäädännön täytäntöönpano ohjausjaksoprosessissa on kaiken A ja O, ja komission pitäisi varmistaa, että täytäntöönpano kansallisella tasolla sisämarkkinoihin liittyen liittyen toteutuu energia, liikenne, digitaalinen ala ja niin poispäin. Ja tarpeen vaatiessa komission pitäisi ryhtyä rikkomusmenettelyyn, varmistaen, että palveludirektiivi pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Meidän täytyy varmistaa, että julkinen sektori toimii paremmin ja meillä on olemassa isä 2 lainsäädäntö ja siihen liittyen on var- varmistettava, että rajat ylittävästi julkiset viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä. Ja lopuksi vielä Antonis toteaa, että hän uskoo vakaasti siihen, että CSR pitäisi olla lähempänä kansallisten parlamenttien toimintaa. Se helpottaisi toimintaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Alkuun saaneen niin kiittää esittelijää erinomaisesta laus mietinnöstä mitä tulee ohjausjakso tekstiin, niin siihen liittyen on tehty hyväksyttäviä ehdotuksia. On hyvä, että kauppaesteitä puretaan ja tilanne kehittyy parempaan suuntaan, mutta puutteita on olemassa. Ongelmana muun muassa tämä useampaan otteeseen esitetyt PK-yritysten uudet rahoituslähteet. Kompromissitarkistuksessa viisi tähän viitataan. Minulle sopisi tämä, mikäli kyse olisi yksityisistä rahalähteistä, mutta tämän tyyppiset muutosehdotukset, tarkistukset hylättiin. Eli tässä halutaan painottaa julkista sektoria rahoittajana. Esimerkiksi Italiassa ongelmana on huonojen luottojen käyttö. Nyt pankkien pitäisi siivota takapihansa ja lähteä uudelle tielle, mutta ilmeisesti sitä ei haluta tai kyetä ja halutaan käyttää uutta eurooppalaista rahaa, mitä me emme voi hyväksyä, sillä Euroopassa pitää pikkuhiljaa palata taas omavastuun tielle. Ja jos tässä peräänkuulutetaan byrokratiaa tai keskittämistä, niin sitä emme voi hyväksyä. Toissijaisuusperiaatteen pohjalta täytyy jatkossakin toimia. Meidän täytyy varmistaa, että tästä on hyötyä, sillä vain ainoastaan toimivan kilpailun kautta voidaan kehittää uusia sääntelyjärjestelmiä. Mutta vielä tärkeämpänä pidän koulutusalan itsemääräämisoikeutta. Jokaisesta maasta löytyy omia tarpeita koulutusjärjestelmän sisältöön liittyen. Jos katsotaan Saksan yliopistokenttää, niin sen laatutaso heikkenee jatkuvasti ja se johtuu harmonisoinnista. Jotta Saksan dualijärjestelmä voisi toimia jatkossakin, se edellyttää ponnekasta toimintaa ja siksipä toivoisinkin, että voisitte tukea omaa muutosehdotustani numero 26. Kiitoksia. Euh, je remercie la, la... Kiitos esittelijälle. Minusta tämä teksti on tosi tärkeä, koska Arpalainen ohjausjaksa on tällainen majakka uhka Euroopan rakentamisessa ja kriisistä päässä, josta me emme ole päässeet kriisiin. Ja tämän täytyy olla täydentää reaalitaloutta. Ohjaisjakso nähdään kansalaisten silmissä liian usein jollain suurimittaisena asioita, joita pitää noudattaa ymmärtämättä, miksi, miksi nämä kompromissitarkistukset ovat todella tärkeitä. Ne pidentävät tekstiä ja se tekee tekstille hyvää. On tärkeintä puhua reaalitaloudesta, kasvusta, työpaikoista, investointivajoista koko EU-ssa yksityisen ja julkisen sektorin puolella. Ei pidä mennä liian pitkällekään. Ettei pane kaikkea ja ihan mitä sattuu. Olen samaa mieltä esitellen kanssa, että tässä markkinavaliokunta sen täytyy näyttää merkityksensä. Ymmärrämme kollegoita, että ollaan lopussa ihmisellä täällä edistyneitä tai täydentäviä ideoita ja ajatella, että jos joku tarkistus tulee kompromissa, niin jotain, mutta IMKO on näkynyt erittäin yhtenäisenä viestissään nyt ja tulevaisuudessa. Minä usein mielelläni sanon, että, että muita komissioita, jotka tekevät, harrastavat makrotaloutta ja me harrastamme mikrotaloutta, työpaikkojen luomista – Tämä on Euroopan ykkösongelma ja siksi minä tuon tätä tekstiä kompromissiin niin nykyarkkitehtuurin mukaan. Andreas Schwab. Vielen Dank, äh, Vicky, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich dem, äh, was... Schwab. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti Viki. Haluaisin tukea sitä, mitä Rosfor juuri sanoi. Me olemme kuulleet mietintö, lausunnon esittelyyn ja ymmärrämme, että ohjausjakso on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionin ja eurovyöhykkeen tulevan kehityksen kannalta ja sisämarkkinavaliokunnan esittämä rooli tässäkin parlamentissa on suorastaan aliarvioitu toistaiseksi. Olen nähnyt tällaista henkeä jopa omassa ryhmässäni. Ihmiset ajattelevat, että makrotalous on kaikki kaikessa. Mutta jos me haluamme todellista keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, meidän täytyy keskustella jäsenvaltioiden kanssa niistä asioista, joista jäsenvaltiot tekevät päätöksiä. Valtiovarainministerit käsittelevät makrotalouden talouteen liittyviä asioita, ei tämä parlamentti meidän roolimme on laajempi. Ja siksi on tärkeää, että tänäkin vuonna ähm, valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa ottaisitte tämän asian esiin, puheenjohtaja. Kyllä minä itsekin näin tulen tekemään äh, Gebhardin kanssa, mutta teidänkin tulisi. Me tarvitsemme ihmisiä seisomaan takanamme niin, että meidän ei tarvitse äh, hyväksyä sitä, että äh, meidän roolimme ei näy. Parlamentin roolin täytyy näkyä tässä ohjausjaksossa. Kiitos. Evelyn Gebhardt. Gebhardt. Ja, danke schön. Kiitos. Minäkin halusin puoltaa sitä, mitä juuri sanottiin. Se on ratkaisevaa tässä. Kerta toisensa jälkeen parlamentissa – Meillä on aina ollut vaikeuksia pitää huolta ne aiheet, joihin IMCA voi ottaa kantaa, saavat riittävästi kunnioitusta. Meidän jatkaa työtämme ja puheenjohtajakokouksessa meidän täytyy väitä rautalangasta ja tehdä selväksi, että meillä täytyy olla oma roolimme. Tämä työ meillä on edessämme kaikissa ryhmissä. Työskentelen kovasti omassa ryhmässä, tiedätte Sergio. Toivottavasti tukee minua tässä. Okay, I, just like to, just having listened to the... Kuultuani keskustelua. Haluan vielä kerran kiittää teitä kaikesta tehdystä työstä. Haluatteko te todella vielä palata palveludirektiiviin? Jos tämä koko keskustelu nyt avattaisiin, niin minä en kyllä sitä tukisi. Pikemminkin pitäisi puhua paremmasta täytäntöönpanosta, erityisesti artiklan 20 osalta. Sitä minä kyllä tuen ja huomaan, että Kallasin ja Gebhardin oma aloite mietinnössä tätä asiaa selkeästi korostetaan. Erityisesti siinä puhutaan epäreilusta hintadiskriminaatiosyrjinnästä eh, jo artiklan 20 perusteella. Mehän olemme tehneet kovasti työtä, jotta sisämarkkinat saataisiin toimimaan, ja meidän täytyy tehdä kovasti työtä, jotta täytäntöönpano paranisi, mutta nyt ei ole sopiva hetki pyytää koko direktiivin uudelleen, uudelleen käsittelyä. Nyt täytyy pitää huoli siitä, että ohjausjakson myötä direktiiviä täytäntöön pannaan asianmukaisella tavalla. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä näyttää olevan hankala harjoitus ja ei ja muovaaminenkaan helppoa ollut tähän lausuntoon yritetään aina ympätä enemmän ja enemmän kuin mahdollista ja ikään kuin paisuttaa tätä asiaa. Kun lausuntoa lähdin laatimaan, niin tavoitteenani oli keskittyä omaan aihealueeseemme ja halusin saada aikaiseksi IMKO-valiokunnan lausunnon. Näin yritimme tehdä yhdessä. Ja mitä tulee sitten sosiaaliseen peruskirjaan, jos se otettaisiin tähän mukaan, niin se heikentäisi tätä lausuntoa. Ymmärrän toki, mitä kollegat täällä ajavat takaa, kun haluavat ottaa muitakin kysymyksiä tässä lausunnossa esillä, mutta toivoisin kuitenkin, että he keskittyisivät keskeisiin viesteihin. Näin voisin vahvistaa tämän valiokunnan roolia. Tämä työ on oiva esimerkki hyvästä yhteistyöstä ja saaneen kiittää kaikkia heidän osallistumisestaan. Jossain vaiheessa voimme varmaankin huomioida myös muut esille tulleet yksityiskohdat. Kollega De Jong ei pidä siitä, etten voi tukea tarkistusta 13. En sisällön takia, vaan haluan kohdassa kaksi korostaa sisämarkkinoita ohjaus jakson näkökulmasta. Kaikki muu johtaisi siihen, että teksti laajenee ja pe- vesittäisi tämän varsinaisen viestin, joten pyydän nyt ymmärtämystänne. Tämän lausunnon kautta voimme saavuttaa esitetyn tavoitteen ja toivottavasti hyväksytte tämän ja voitte myöskin äänestää tämän lausunnon puolesta. Kiitoksia. So, thank you very much for that. And... Kiitoksia kovasti tästä ja huomenna äänestämme. Kello 9.30, eikä vaikka. Näinhän se oli, 9.30. Hienoa. Emme kuitenkaan tässä salissa. Muistutan teitä vain vielä kertaalleen siitä, että huomenna emme ole tässä salissa. Me olemme Jan-rakennuksessa. Muistuttakaa kaikkia kollegoitakin siitä, koska tämähän on vähän hämmentävä asia, että sali vaihtuu. Mikä se sali nyt olikaan, missä huomenna ollaan? 4Q1. Huomenna ollaan 4Q1 salissa Jan rakennuksessa. Okay, could somebody see if we can alert the other coordinator? Voitaisiinkohan koordinaattoreille nyt kertoa, että alamme koordinoida? Erityisesti Anna Marialle, koska tiedän, että viesti ei aina, välillä, aina hyvin välity.